Good afternoon, colleagues, and welcome back to our... Hyvää iltapäivää, kollegat. Tervetuloa takaisin. Ennen kuin jatkamme töiden paiskimista, haluaisin ensin sitä ennen toivottaa tervetulleeksi Somaliasta, valtuuskunnan, Somalimaasta, valtuuskunnan tänne vieraksemme. Um, delegation Heidän valtuuskuntansa on Brysselissä eh, eh, tarkoituksenaan saada Somalimaalle kansainvälisen, kansainvälisen tunnustuksen. He olivat komiteassa me eh, valiokunnassa jo eilen tämä valtuuskunta johtaa valtuus, ulkoisen valtuuskunnan puheenjohtaja Tahtia Pihioni suun, su, suunnittelu- ja kehitysministeri myöskin mukana, Miina, Miina Elmi niin ikään Brys- herran äh, Brysselin edustajansa Mohamed Doa ja näin valiokuntana kuntamme nimissä. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi kuuntelemaan äh, valiokunta keskustelemme tänään. Äh, aloitamme Euroopan investointipankin esityksellä ja heidän roolistaan, millä tavalla he voivat kehitysmaita eteenpäin auttaa. Kiitokset kovasti siitä, että olette paikalla ja ei, äh, voitte kulkea, kulkea vapaasti ja lähteä, koska haluatte tässä iltapäivän mittaan. Kiitokset. Okay, we now move on. No niin, äh, nyt sitten pidemmittä puheitta esityslistalla kohtaan kahdeksan. Euroopan investointipankin keskeinen äh, toiminta, erityisesti 11 ekr rahoituskokonaisuuden nykytilanne. Pimpan Palkom, neuvostopankin pääjohtaja on täällä meillä esiintymässä. Tietysti AKT-maiden yhteistyössä ollut mukana 500 miljoonaa euroa on viimeksi ohjattu erityisrahastoon Impact Financing Envelope-otsakkeella. Mm, ja tämä raha on äh, tarkoitus käyttää erittäin hauraiden maura, valtioiden äh, taloutta äh, tukemaan sanoin sitten nuorten ja naisten ja muuten syrjäytymisvaarassa olevien tukemiseen. Tässä valiokunnassa tietenkin olemme pohtineet sitä, millä tavalla kehitys lähivuosina näissä maissa jatkuu. olisin aamupäivällä puhuimme kehitysapukomitean DAKin puheenjohtajana Erik Solheimin kanssa äh, äh, heidän, heidän suuntaan viivoistaan. Samoin nyt sitten äh, teidän työnne, työstänne tehdään myöskin mietintöjä tästä rahoituksesta yleensä, kolmannekseen, tai toisekseen verotuksesta ja kolmanneksi, kolmanten aiheena ovat, on yksityisen sektorin rooli tekin investointipankissa näiden kolmen painopistealueen kanssa olette vilkkaasti tekemisissä. Täällä valikunnassa on koko joukko uusia jäseniä, kokonaan uusia parlamentaarikkojakin paikalla. Voitte varmaankin nyt heitäkin valistaa ja päivittää sitten investointipankin nyky, nykyisen tilanteen. Kiitos, kiitos kutsusta tänne valiokuntaan. On ilo olla täällä. Niin kuin sanottua, niin olen investointipankin varapääjohtaja ja vastuussa lainoista on ulkopuolelle. Se kuuluu työhöni, erityisesti AKP-maat ja muut alueet, Etelä-Afrikka, Turkki muun muassa. Lisäksi muita vastuualueita on kollegoiden asioiden valvonta, mutta käsittelen myös näitä investointeja lyhyen esittelyn aikana ja odotan innossani keskustelua erityisistä asiakokonaisuuksista ja vastaan kysymyksiinne, jos niitä on. Ensinnäkin, mitä tulee Euroopan investointipankkiin, me olemme EU-pankki, ja kyseessä on ainoa finanssilaitos, jonka pitää tukea EU-politiikkoja. Ja meidät on perustettu Rooman sopimuksen myötä ja 28 jäsenvaltiota omistaa meidät. Ja useimmin ö, toimintamme johtavat sitten valtiovarainministerit, ne ovat, he ovat meillä osakkeenomistajina niin sanotusti. Me olemme myös maailman suurin ö, lainanantaja, sitä kaikki eivät tiedä. Lainoja annetaan noin 70 miljardia euroa vuodessa. Viime vuonna 2014 luku oli melkein 77 miljardia euroa vuodessa. Tämä siis viime vuonna. Noin 90 prosenttia volyymistamme liittyy tapahtumiin EUn sisällä. 7-9 miljardia euroa menee EUn ulkopuolelle sijoituksiin. Ja tämä kuitenkin edelleen suuri summa rahaa ja olemme investoineet nämä rahat siis EUn ulkopuolelle, niin on tapahtunut jo yli 50 vuoden ajan ja päivittäisessä työssämme teemme läheistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa, tietysti myös EUH kanssa ja toivottavasti tiivimpää yhteistyötä myös teidän eli Euroopan parlamentin jäsenten kanssa uuden toimikauden aikana tulevana viitenä vuotena, jotta voimme vielä paremmin siis tukea näitä EUn ulkoisia politiikkoja. Eli EIP on investointipankki, jonka on vastuussa kehitysasioista myös EUn ulkopuolelle. Ja rahoituslaitoksena, niin kuin on selvää, me kannatamme rahoituksellisesti vakaita hankkeita, joihin voimme tuoda lisäarvoja. Näiden hankkeiden pitää täyttää meidän kriteerimme ja niiden tulee täyttää kaikki lainsäädäntövaatimukset, joista on sovittu EU:ssa ja joista on keskusteltu täällä parlamentissa – Olemme riippuvaisia kumppanivaltioistamme voimakkaasti, kun yritämme löytää hankkeita, joissa on kehitysaspekti voimakkaasti esillä. Lisäksi tutkimme myös investointiilmapiiriä toimilla alueilla, joten hyvä hallinnointi, oikeusvaltioperiaate auttavat meitä löytämään mielenkiintoisia kumppaneita. Euroopan investointipankki ei ikinä rahoita hanketta, tai toimintaa sataprosenttisesti. Luku on 30-50 prosenttia, joten meidän pitää yrittää löytää muita osapuolia, jotka haluaisivat olla mukana näissä investoinneissa. Ja jos sitten oikeusvaltioperiaate pätee muun muassa, niin meidän on helpompi toimia. Ja olemme siis suurin julkinen rahoituslaitos koko maailmassa siitä huolimatta. Olemme melko pieni ja meillä on Kirchbergissä Luxemburgissa tilamme, joten emme ole läsnä, me emme ole edustettuna kaikkialla. Tästä syystä olemme hyvin riippuvaisia hyvästä yhteistyöstä. Muun muassa myös teemme yhteistyötä Afrikan ja Aasian kehityspankkien kanssa, Maailmanpankin kanssa. Mutta meillä on myös kahdenvälistä yhteistyötä muussa EFDn kanssa. Kannatamme kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista. Ja tämä vähentää köyhyyttä. Tulokset, mitä, tulokset mitataan enää puitekehyksen avulla. Ja esittelin sen teille kaksi vuotta sitten, 2012 painopistealueemme ovat yksityisen sektorin kehitys. On selvää, että kehitys ja haasteet, niihin voidaan tarttua yksityisen sektorin kautta pääasiassa. Ja tämä on myös EUn muutossuunnitelman mukaista. Näin ollen voidaan vähentää köyhyyttä ja tämä on tunnustettu myös komission tiedonannossa yksityissektorin kehityksestä. Ja tiedän, että yksi tämän valiokunnan jäsenistä on hyvin läheisissä tekemisissä näiden asioiden kanssa. Puhuin tästä hänen kanssaan eilen. No, hän, hän nyt lukee jotain asiakirjojaan tuolla. Kuten kaikki tiedämme, PK-yritykset vievät taloutta eteenpäin, ovat sen moottori. Ja niillä on ongelmia saada, päästä käsiin rahoitukseen, mutta kun kanavoimme kumppanipankin kanssa rahoitusta, tarjoamme pk rahoitusta ja myös mikroyritykselle. Näin ollen pyritään kehittämään paikallisia rahoitusmarkkinoita Tämä luo työpaikkoja ja kasvuja, joita tarvitaan, ja se luo puolestaan tasapainosta talouskasvua ja lisää, jos olette lukeneet ILOn raportin, joka se julkaisi tällä viikolla, niin työllisyystilanne nuorten kohdalla, erityisesti nuorten naisten kohdalla, on menossa huonoon suuntaan huolimatta siitä, että kasvuluvut ovat merkittävät muun muassa Afrika, Afrikassa, Saharan etäpuolisessa Afrikassa joten meidän tulee pyrkiä lisäämään investointeja entisestään tuolle alueelle. Olemme panneet täytäntöön muun muassa alueellisen hankkeen Afrikassa, Private Enterprise Society with Local Banks-hanke, ja sillä rahoitetaan riskipitoisempia yrityksiä, jossa maturiteetti on jopa alle 10 vuotta. Kyseessä on siis PK-yrityshanke. olemme, toimimme siis sekä paikallisvaluutoilla että dollareilla, mikä suojaa lopullisia edunsaajia valuuttojen heilahteluista. Ja raha menee siis eri Afrikan valtioihin ja se on johtanut pk-yritysten tukemiseen eri aloilla ja se on ollut työpaikkoja paikallistaloudessa – Se, miksi meillä on perin infrastruktuuripankki, se johtui siitä, että kumppanit ajattelevat, että me olemme suorahan perässä, mutta jos puhutaan mikrorahoitustoiminnasta ja pk-yrityksistä, niin siinä puhutaan siitä, että rahoitetaan antaa muassa 2000 dollaria rahoitusta, joten yritämme kannattaa paikallistaloutta ja näitä paikallistoimijoita, pieniä toimijoita, mutta Tarvitaan myös oikeita perusrakenteita, jotta yritykset toimivat. Olemme tällainen toimija, vaikka siirtymää on kohti mikrorahoitusta ja pk-yrityksiä. Siitä huolimatta suuri osa toiminnastamme liittyy infrastruktuureihin. Ja tämän takia hankkeita on myös energia-alalla, IT-alalla, vesi- ja jätevesialalla. Kaikilla aloilla käytämme asiantuntijuutta, jota olemme saaneet ja ilmastotoimet otetaan myös huomioon. Edistämme vähähiilistä liikennettä, muun muassa uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta. Eli yksinkertaisesti me viemme tietoamme kumppaneillemme EUn ulkopuolelle. EUn bisnesmalli keskittyy investointihankkeiden rahoitukseen ja sen tehdään EUn ulkopuolella, on verrattavissa siihen, mitä teemme EUn sisäpuolella. Ja niin kuin sanoin, 50 prosenttia enimmillään rahoitamme enimmillään 50 prosenttia hankkeesta. Sen takia mobilisoimme lisäinvestointeja muilta aloilta. Ja näin ollen hankkeet pääsevät kunnolla liikkeelle ja annamme myös teknistä avustusta ja tekninen asiantuntijuutemme ja pidemmät maturiteettimme ovat hyödyksi meidän kanssa toimiville. Ja nämä pidemmät maturiteetit, tämä tekninen asiantuntijuus, niitä arvostetaan. Ja mikä tärkeämpää, kuin, ne no, on tärkeämpiä kuin nämä kilpailukykyiset hinnat, joita tarjoamme. Olemme kolmen A, AAA-pankki, On arvostettu toimia markkinoilla ja toivomme, että liiketoimintamallimme pysyy muuttumattomana. Sillä rahoituksemme on melko edukasta. Yritämme siis saada siirrettyä ne myös pk-yrityksille. Lisäksi voimme antaa EU-tukia ja lisätä niitä siis näihin omiin avustuksiimme näin ollen investoista tulee pankkikelpoisia ja alhaisen tulon maille. Ne ovat myös hyväksi. Ne varmistavat, että ehtomme vastaavat sitä, että lainat ovat kestäviä. Mielestäni tämä on yksi tärkeä osa niin se tuo Junckerin suunnitelma, että siirrytään pelkästä rahasta tähän blendingiin, että tarjotaan muun muassa takuita. Tämä, mikä toimii EU-ssa, voisi toimia myös EUn ulkopuolella, ja uskon, että myös tietyt jäsenvaltiot ajavat tätä asiaa. Annan teille esimerkin. Eräs palkinnon voittanut toimintamme on Lektokana tuulipuisto. Se on hyvä esimerkki tästä blendingistä. 310 megawattia tuulivoimaa tarjoaa siis tämä puisto ja se tulee olemaan suurin tuulivoimala Afrikassa ja se on myös suurin kenialainen investointi ikinä. Kokonaiskulut ovat noin 625 miljoonaa euroa. Pankki lainaa 200 miljoonaa euroa tälle hankkeelle. 25 miljoonaa euroa lisää tulee Euroopan Afrika Infrastructure Fund rahastosta, jolla pyritään tukemaan muun muassa paikallisia infrastruktuureja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ja se, että yhdistellään näitä lameja takuita, täyttää tai varmistaa sen, että työ voi alkaa ja työ saadaan alkuun 2017 vuonna toivottavasti. Ja puheeni ei ole niin pitkä puheenjohtaja, mutta haluaisin käyttää mahdollisuuden puhua erästä vakavammasta humanitaarisesta aiheesta, nimittäin Ebolasta Länsi-Afrikassa. Tämä esimerkki sitä, mitä teemme EUn ulkopuolella. EIP ei ole humanitaarinen instituutio sinänsä, mutta kansainvälisissä yhteyksissä on muita järjestöjä, jotka voivat toimia paljon paremmin tässä, niin kuin komissio tai WHO ynnä muut. Mutta EUn pankkina olemme sitoutuneet tähän alueeseen ja haluamme toimia siellä vasta edeskin. 2014 annoimme lainaa 16 miljoonaa euroa, jotta Gineassa olisi vesivoimala, joka tarjoaisi energiaa ihmisille. Ja lainan maksuaika on pidempi, tarjoten enemmän joustoa Ginealle. Lisäksi otettiin kaksi yhteisrahoitettua hanketta joka koski Monrovian eli Liberial lentokenttää. 50 miljoonaa euroa menee myös toiseen hankkeeseen, joka lisää rokotuksen kehittämisen nopeuttamista. Lisäksi on toinenkin hanke, johon annamme 75 miljoonaa euroa Norsulurannikossa, Liberiassa, Sierra Leoneossa, Leonessa ja Gineassa – joka tulee takamaan tulevan talouskasvun ja tämä hanke jatkuu vaikeuksista huolimatta. Ja hyvät naiset ja herrat, sitten on myös Malissa eräs vedenjakeluhanke, ja Gineassa on myös infrastruktuurihanke ja useita mikrorahoitushankkeita, joita tuetaan teknisellä avustuksella. Eli lyhyesti sanottuna me olemme edelleen toiminnassa alueella ja pyrimme löytämään muitakin keinoja taistella Ebolaa vastaan globaalisti yhdessä EUHn, komission ja WHOn kanssa. Euroopan investointipankki pyrkii parantamaan lisäarvon tuomista hankkeisiin, joita rahoitamme, blending-toimet ja kyky laajentaa ovat riskivälineitä ja pyrimme löytämään uusia edunsaajia ja moninaistamaan vaikutustamme. Ja kuten puheenjohtaja mainitsi, olemme iloisia, että on tämä Impact finance Envelope, eli vaikuttava no, eh, rahoituskokonaisuus, josta sovittiin viime vuonna. Sen alla voimme rahoittaa riskipitoisempia hankkeita, johon liittyy sosiaalisia tukia enemmän. Ja tartumme sillä sosiaalisiin haasteisiin, muun muassa naisten työttömyyteen, elintarviketurvallisuuteen ja konfliktin jälkeiseen elpymiseen ja myös ympäristöhaasteisiin. Viime vuonna hyväksyimme jo kolme hanketta, Novostar-hanke, Fund for Early Stage African Business. Sen tavoitteena on muuttaa ö, markkinoita niin, että ne helpottaisivat sosiaalisia ongelmia. Pyrimme siis torjumaan köyhyyttä ja panostamme koulutukseen, terveydenhoitoon, pieniin maatiloihin ja myös pyrimme parantamaan veden saatavuutta. Myös TSX on panostettu. Se lisäisi rahoitusta muussa pk-yrityksille. Saisi aikaan tasapainosta ja lopuksi. Olemme myös mukana Karvianmerellä, jossa pyrimme parantamaan lainan saantia mikroyrityksille, jotka eivät saa tarpeeksi lainaa paikallisilta finanssisektoreilta ja on odotettu, että ainakin puolet 188 000 edunsaajasta tulee olemaan naisia. 2015 on vuosi, jona kestävän kehityksen tavoitteet tullaan hyväksymään ja ne tulevat muotoilemaan omaakin kehitystämme Juuri tänä teemavuotena se on tärkeää. Taistelemme köyhyyttä vastaan tulemaan näiden uusien tavoitteiden ytimessä. Ne tulevat vaikuttamaan ajattelutapaamme liittyen muussa energiakysymyksiin ja kestävään kulutukseen. Mitä huolestuttaa niiden näiden tavoitteiden täytäntöönpanojen rahoitus ja yritämme antaa oman panoksemme näillä konkreettisilla hankkeilla. Otamme innolla toimintaa jatkossa. Haluamme pyrkiä maksimoimaan omien hankkeidemme toimintaa. Teemme lähestä yhteistyötä neuvoston, komission ja viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä teidän kanssanne. Kiitos huomiostanne. Odotan innolla keskustelua kanssanne ja vastaan kysymyksiin myös. Kiitos. Okay, No niin, kollegat. Herra Noiserilta Noirista aloitetaan ja sitten mennään eteenpäin kysymyksille ja luetteloon. Kiitoksia kovasti herra Van Belekom esityksestänne. Näissä, äh, mitä tulee tähän teidän äh, pankkine paino, painopisteisiin, niistä lienemme yhtä mieltä. Yksityiset investoinnit kun olen, olen täällä äh, siivestä, äh, ne ovat äh, myöskin toki arvokkaita. Sillä, siinäkin pankki on oikealla tiellä. Ihan käytännön kokemuksesta voin todeta, meillä on neljästi vuodessa yhteyksiä AKT kumppaneihimme ja sitten koska he ovat kerran yhteistyökumppaneitamme, siellä usein tulee mieleen, että miten näitä varoja voitaisiin kaikkein tehokkaimmin käyttää. E, tekin olette siellä nyt kentällä näitä hankkeita toteuttamassa. Millä, millä tavalla nämä sitten käytännössä toteutuvat? Esimerkiksi parlamenttina näkisimme mielellään investointeja uusiutuviin energialähteisiin ja näin poispäin. Onko siellä poliittista tahtoa näiden toimijoiden ja päättäjien keskuudessa? Ja missä, miten tämä niin kuin käytännössä etenee nämä, tämä neuvotteluyhteys ja, ja, ja hankkeiden valitseminen? Voisimme mielellämme siitä jotain tietoa saada. Ja toi, kun tässä nyt kerran olette suoraan. Ja toisekseen haluaisin tietää, millä tavalla tämä investointikenttä on muuttumassa. Siellähän 90 prosenttia päätyy kehitysmaihin. Eurooppaan vain 10 prosenttia kehitysmaihin. Millä tavalla saataisiin tätä kehittyvien maiden osuutta investoinnista kasvatetuksi? Niin, otamme, otetaan pari-kolme kysymystä kerrallaan ja ja sitten meillä on tässä knafti, knafti äh, äh, puoli tuntia vielä sitten seuraavaksi Espanjan. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitokset teille, herra Van Palkom. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ja herra Van Palkom, kiitos, että olette täällä paikalla tänään. En tiedä, kuuletteko tulkkausta nyt? Kiitoksia herra Valikon. Kiitos, että olette täällä kehitysasioiden valiokunnassa puhumassa ja kiitos, että esittelitte meille Euroopan, Euroopan investointipankin tärkeimmät arvot. Me varmasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä kanssa, ja meillä on hyvä operatiivinen kumppani teissä. Ja varsinkin kun ajatellaan näitä hankaloita, hankalia aikoja, teidän instituutiolla, instituutiolla ne on kolmen A-luottoluokitus. Haluaisin korostaa erästä seikkaa, joka on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan asettaa se viitearvo, joka EIPllä on. Eli te haluatte tukea teknisesti toimintakykyisiä kestäviä hankkeita. On aivan äärimmäisen tärkeää, että tämä lisäarvon saaminen näissä rahoitetuissa hankkeissa tuodaan esille. Haluaisin kysyä teiltä konkreettisesti oman maani Espanjan hankkeesta joka on saanut 50 prosenttia rahoituksestansa 800 miljoonaa euroa siis EIPltä. Ciutate Cremona, tämä on julkinen Valensiassa sijaitseva koulu. Ja siellä on opiskeltu nyt kahdeksan vuotta. Kuitenkaan nämä, tämä koulu ei ole asianmukainen opetuksen kannalta ja oppimisen kannalta. Euroopan investointipankkihan on tätä rahoittanut, kuten sanoin, mutta hanketta ei ole saatettu loppuun. Aika on kulunut, koulua ei ole rakennettu loppuun, edes tämän yhteisen viime vuoden budjetissa tätä ei ole otettu huomioon, eikä ole myöskään esimerkiksi osarahoituksen jäljitettävyyttä varmistettu. Haluaisin kysyä siis tällaisista hankkeista, joita toteutetaan jäsenmaissa, joissa hankkeita, joihin kuuluu paljon rahaa, 800 miljoonaa tässä tapauksessa. Millä tavalla EIP-hankkeen rahoituksena arvioi tätä hanketta? On vielä lapsia, jotka opiskelevat tällaisissa elementtirakennuksissa. Te olette varmastikin arvioineet Valensian aluehallinnon raporttia, mikä on teidän näkemyksenne tästä analyysistä ja mikä vastuu teidän mielestänne on Valesian aluehallinnon ö, toimilla, kun ajatellaan tämän koulun rakentamisen viivästyksiä? Haluaisin sanoa teille Espanjan kansalaisten nimissä, että me todellakin arvostamme Euroopan unionin invest- investointipankin mukana oloa, koska se tuo tähän myös lisää avoimuutta ja takuita toiminnasta. Project, but, uh, we'll en tiedä, olemmeko EIB vastuussa tästä hankkeesta. Katsotaan vastaus. Sitten herra Deva. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Meillä oli todella meillä eh, eh, lämpimät keskustelut, hyvät keskustelut puheenjohtajan kanssa eilen varapääjohtajan kanssa eilen. Eh, millä tavalla sitten eh, kehitysmaat eh, voisivat vauhdittaa palvelusektorin kehittämistä kaikkien näiden teollistamishankkeiden, teollistamishankkeiden ohella? No, eli millä, millä tavalla nämä toimivat sitten äh, tällaiset esimerkiksi äh, sähkön, äh, sähkön tuotanto, vaan se on usein kallista tuontisähköä. Minusta nämä hankkeet jäävät ikään kuin puoliväliin, että siellä oma, oma tuotanto on aika vähän, jota voitaisiin sitten syödä, myydä edelleen valtiolle. Esimerkiksi Maailmanpankki ei ei näytä pystyvän tähän, eh, niillä ei näköjään rahaa ole ollenkaan tämmöisiin hankkeisiin, mutta ymmärtääkseni meillä voisi olla. Eli kuinka paljon sellaista rahoitusta meillä tulee? Otettakoon nämä kolme, otetaan nämä kolme kysymystä nyt ja sitten toinen kierros tuonempana. Sopiko näin? The, the questions. Ensinnäkin kysymyksen, jonka esitti Noiser. Eli konkreettinen esimerkki siitä, että mikä projekti tai hankkeiden sykli on. Voisin antaa sitä esimerkin. Ensinnäkin keskustellaan osakkeenomistajien kanssa tästä agendasta. sitä puhutaan myös teidän kanssanne, mitkä ovat painopistealueet tulevalle vuodelle, tulevalle seitsemälle vuodelle. Sitten sen pitää olla siis linjassa sen kanssa, mitä, mistä on sovittu EUn EU-toimijoiden kanssa mutta myös toimielinten kanssa. Ja sitten yritämme sovittaa nämä tavoitteet yhteen toimintamaiden tavoitteiden kanssa, tai siis niiden maiden kanssa, joissa tämä toiminta tapahtuu. Ja eilen keskusteltiin siitä, että miten valitsemme nämä hankkeet. Kyse on hyvin luonnollisesta prosessista, kuten sanoin teille. Toimimme kehitysalalla emme ole sillä kovin suuri toimija. Noin miljardi euroa vuodessa teemme AKP-maissa ja Etelässä Afrikassa 1,2 miljardia euroa saamme muista maista, joten olemme hyvin riippuvaisia kumppaneista markkinoilla, joten hyvin usein Maailmanpankki esimerkiksi ottaa meihin yhteyttä jos sitten, ja siis sitten päätämme, että olemmeko mukana toiminnassa. Ja sitten vastaamme kyllä tai ei, jos due diligence-ehdot täyttyvät. Ja kun tällainen hanke on allekirjoitettu, niin otamme yhteyttä hallintoon, hallinnon edustajiin tuossa maassa. Joten kyse on hyvin luonnollisesta tavasta toimia. Ja muuten jokaisen investoinnin, jokaisesta investoinnista pitää sopia, sen maan itsensä pitää hyväksyä sen, mutta suostumuksessa pitää antaa myös toimielin, eli komissio. Eli on hyvin luonnollinen prosessi kyseessä. Ja mitä tulee tähän 10 ja 90 prosenttiin, minusta sallin, että suoruuteni tämä on hieman äh, pinnallinen keinotekoinen keskustelu. Totta kai tiedän, että Junckerin suunnitelman myötä ja sen myötä, että meillä on lisää pääomaa. Kolme vuotta sitten tämän kaiken myötä EU-johtajat, hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat keskittyneet investointeihin EUn sisällä, Euroopan sisällä, mutta näin kahden kesken, eli nousevat kehittyvät markkinathan ovat EUn ulkopuolella. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan teollisuuden läsnäolon edistäminen Afrikassa ja muualla tulee auttamaan myös Euroopan taloutta. Tämä ei ole mustavalkoinen tilanne. Ja siinä mielessä, no nyt ei ehkä vielä ole sen aika pohtia asiaa uudelleen, mutta loppujen lopuksi toivon, että tämä ero lainaamisen EUn sisällä ja ulkopuolella tulee poistumaan, sillä mielestäni me voimme täydentää toisiamme. Ja mitä tulee pankin organisointiin, uudelleenjärjestelyä tehtiin, eli että meillä on yksi operatiivinen osasto kaikille toiminnoillemme, joten ero, emme tee eroa niiden kahden välillä. Eli siis lainataanko EUn sisälle vai ulkopuolelle, ja tämä on sen toimintafilosofia. Ja kolmanneksi sanoin, että siis 7 miljardia EUn ulkopuolella, miljardia AKT-maissa ja niin edelleen totta kai naapurusto lähiseutu ja liittyvät valtiot liittyvät jäsen, tulevat jäsenvaltiot ovat, ovat meille kaikkein tärkeimmät, joten tämä pitää kaikki nähdä tässä suhteessa, mitä tulee tähän valenssialaiseen kouluhankkeeseen. Joskus ihmiset kysyvät, että kuka teitä valvoo, teitä seuraa. No, 29 parlamenttia tekee niin, Euroopan parlamentti ja 28 kansallista parlamenttia. He monitoroivat meitä, lisäksi komissio tekee niin Olafin kautta, Ja lisäksi on myös sisäisiä instituutioita tai toimijoita ja muitakin mekanismeja, jotka tätä harjoittavat. Mutta mitä Valenssiassa meni väärin, en, tarkalleen en, en kykene vastaamaan tuohon, en vastaa toiminnoista Espanjassa, mutta kerron tästä Espanjan kollegalleni ja palaan sitten otan teihin vielä yhteyttä myöhemmin, sillä en todellakaan tiedä. Mutta voin varmistaa, että saatte vastauksen tähän kysymykseen. Yleensä, no siis me emme rahoita yhtä ainoa koulua, yksittäistä koulua, sillä toimimme usein globaalien lainojen avulla. Eli kyseessä on investointihanke Valenssian viranomaisille, jotka sitten kunnostavat esim. 100 koulua tietyllä summalla, esim. 100 000 euroa, ja se jaetaan sitten eri toimijoiden kesken sitä myötä, kun hanke etenee. Ja jossain kohtaa sitten jotakin on mennyt pieleen, ja lainan, la, lainaa ei ole enää annettu, se on keske, anto on keskeytetty, mutta palaan vielä yksityiskohtaisemmin, kun olen puhunut asiasta Espanjan kollegan kanssa. Totta kai siirtymä on nyt sitten tapahtumassa infrastruktuurista pk-yrityksiin, siellä työttömyystilanne Saharan etäpuolisessa Afrikassa on melko vakava. Ja myös osakkeenomistajat ovat tämän tunnustaneet, mutta on mahdotonta saada talous kasvamaan ilman kunnon infrastruktuuria ja ilman kunnon sähköä. 80 prosenttia eteläisessä Afrikassa ei saa sähköä kunnolla. Ja tämä onkin yksi painopistealueistamme, jotta päästään ainakin alkuun tuolla alueella, että saadaan aikaan talouskasvua. Se siis pätee infrastruktuuriin. Kyllä meillä on menestyksekäs infrastruktuurirahasto Afrikassa, ja siihenkin liittyy näitä lending-keinoja. Niiden avulla siis investoimme energiahankkeisiin ja sähköhankkeisiin. Joten tästä on esimerkkejä muutamastakin maasta, jossa toimimme, ja se on tunnustettu. Hyvä. Äh, pari muuta mm, puheenvuoropyyntöä vielä. Eh, Haavok edelläkään. Haavok ensin. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin vielä ottaa, tai palata teidän kehitysmaan eh, osioon, että eh, totesitte, että investoitte tällaisen lisäarvohankkeisiin, mutta te olette pankki, sen on selvä tietysti, mutta Onko teille, löytyykö teille lisäarvoa esimerkiksi siitä, jos me, jos me äh, investoimme äh, köyhyyden torjuntaan ja, ja katsotaan sitten, että nämä hankkeet todellakin sitten johtavat mm, köyhien maiden köyhyyden äh, vähenemiseen silloin, kun ne on saatu valmiiksi. Seurataanko näiden hankkeiden toteutumista? Ja sitten toinen kysymys olisi tällainen oli tällainen yritysvastuu, kysymykset, millä tavalla siihen suhtaudut, eivät ne ole oikeudellisesti sitovia, sitovia onko, onko teillä sopimuksissa tämän tyyppisiä klausuleja, jotka voisivat olla ihan oikeudellisestikin sitovia ja, ja seurataanko myöskin niiden toteuttamista ja ylipäätänsä, millä, jos me ajatellaan, tässä puhumme aamulla pampoilla näistä veronkierrosta ja veronvien välttelystä, onko nämä sellainen seikka, jota pidät, pidätte silmällä kun yhteistyökumppaneiden osalta? Katsotteko, etteivät se sinne samaan syssyyn sitten tule veroja kiertäneeksi? Herra Sela. Ja, vielen Dank, Herr van. Äh, kiitoksia herra van Belkom esityksestänne. Äh, tässä äh, meillä oli talousalueen tarkastusvaliokunnassa päällekkäin tämän istunnon kanssa mm, tällainen kertomus kehitysmaiden rahoituksesta, tilintarkastustuomioistuimen laatima kertomus siitä, ja siellä yleisesti ottaen suhtauduttiin varsin myönteisesti äh, näihin hankkeisiin. Äh, äh, tietysti, tietysti meidänkin valiokuntamme asia, mutta jos se tilintarkastajat huomatettavaa huoma- löytävät, niin se on tietysti enemmän teknistä tietenkin, eikä, eikä tällaista yleispoliittista, niin kuin mitä täällä olemme kiinnostuneita. Totesitte, että olette pankki, se on ihan täysin, ja haluatte myöskin sitten näitä lainapolitiikassa näitä tällaista yhteisrahoitusta suorittaa, eivät rahat, ette rahoita yksin kaikkea, kaikkea yksin. Tässä hankkeethan ovat suutautuneet sellaisiin maihin, joiden talouden kehitys on kuitenkin jonkun verran plussalla. Ja, ja, ja, ja, ja näin mahdollisuudet rahojen takaisin saamiseksi oli aika hyvä, hyvä näin, mutta eh, se entä sitten sellaiset maat, jotka eivät vielä ole ihan siinä vaiheessa, mutta kuitenkin tarvitsisivat tukea, eh, ovat vauhdilla kehittymässä, eh, voisivat teisin, teidän tuollana sitten on, no, on todella oikeasti jotain aikaiseksikin saada. Mainitsitte juuri, että olette suurin, suurin kansainvälinen ylikansallinen äh, pankki äh, äh, Saksassakin Kritanstadt ja sitten vielä rakennus- ja kehityspankki, Euroopan, eurooppalainen sellainen, tietenkin myöskin on merkittävässä roolissa. Onko, on, onko teillä yhteistyötä näiden rahoituslaitosten kanssa vai, vai, vai oletteko vaan ihan nokikkain niiden kyseessä olevien maiden päättäjien kanssa? Mrs. Diaz. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan nopea kysymys minun puoleltani. Herra pääjohtaja, te mainitsitte, että Euroopan unionin ulkopuolella te, teidän lainamääränne on noin 78 miljardia euroa, ainakin kun tarkastelen 2013 lukuja. Tästä vain miljardi meni Venäjälle. Millä tavalla tämä summa jakautuu tällä hetkellä? Onko tässä muutoksia kun ajatellaan nyt ehtoja ja suhteita Venäjään. Tässä olevat kolme viimeistä kysymystä. Herra Van Palkan, eh. Kiitos näistä kysymyksistä. Tietystikin olemme kiinnostuneita toimimaan ja toteuttamaan toimia lisäarvoa saaren, aivan kuten oikein mainitsittekin. Jos me olemme liikesuhteissa ja varmastikin meillä on enemmän tätä Impact Finance eh, asiaa, joka toteutettiin, jota täytettiin viime vuonna. Tässä mennään muillekin sektoreillekin mm, kuin missä yleensä toimimme, jotta voidaan vähentää köyhyyttä. Ja tietysti tämä oli syy, miksi päätöksentekijät antoivat meille mahdollisuuden tähän lisärahoituksen. Muutenhan tämä ei olisi tapahtunut. Toivon tietysti, että tämä IF-fasiliteetti toisi uutta rahoitusvirtaa. Tietysti tämä on riskipitoisempi, kenties tässä on vähem, enemmän maksuvaikeuksia myös, mutta uuden, raho- uuden rahoituksen kautta me varmaan voimme pysyä aktiivisena tällä alalla. Sitten veronkierto, veron, veron välttely. Me läheltä seuraamme sitä, mitä OECD tässä tekee. Meillä ei ole mitään erityistä riippumatonta politiikkaa asian osalta. Tämä on myös osa vastauksesta, mitä tulee lainotukseen Venäjän osalta. Tietysti me keskustelemme pankistamme, mitäpä tehdään nyt Venäjän suhteen. Aina on tällaisia hankalia kysymyksiä. Mutta julkisen rahoituslaitoksen osalta dilemma ei ole kovinkaan vaikea, koska siitä keskustellaan täällä parlamentissa, hyvä puheenjohtaja, ja komissiossa, samoin kuin ulkoasian hallinnossa. Jos ulkoasian hallinto päättää sitten komission ja neuvoston parlamentin kanssa, että jäädytetään kaikki nämä investoinnit Venäjälle, niin sitten tietysti me olemme tottelevaisia. emmekä operoi sitten enää Venäjän kanssa. Anna teille esimerkin. Vastuu myös, vastaan myös Turkin lainanannosta. Tuolloin oli Dexia-pankki olemassa, Dexia Belgium. Öö, meni sitten uudelleen järjestelyihin. Ja Dexia oli erittäin tärkeä Turkin taloudelle. Se laina, antoi paljon lainaa kunnille. Ja Venäjä sitten osti tämän pankin. Mutta hallinnossa ei ollut mitään venäläistä. Venäjällä, Venäjällä ei ollut mitään investointeja Dexian osalta. Tässä vain osakkeenomistajat vaihtuivat ja pankki, pankin pääjohtaja tuli epätoivisena meidän luoksemme ja kysyi, että onko aivan totta, että te ette enää voi tehdä bisnestä meidän kanssamme. Onko näin? Me sanoimme, että kyllä, näin on. Meillä ei ole lupaa siihen, koska tämä nyt on venäläisomisteinen pankki, vaikka Venäjällä ei ole mitään tekemistä tämän itse pankin toiminnan kanssa. Joten asiat eivät ole ikinä musta valkoisia, mutta tietysti me seuraamme sataprosenttisesti sitä, mitä tässä kaupungissa te, neuvosto ja komissio päättävät. Tietysti nyt me yritämme enemmän tehdä bisnestä Ukrainassa. Ja menestyksekkäästi näin. Ja toivon, että tilanne lähitulevaisuudessa tulee vakautumaan. Minä olin aikaisemmin rahoitusneuvonantaja ja luin näitä raportteja tilintarkastustuomioistuimelta hyvinkin syvällisesti. Olen varsin iloinen siitä, että Näissä raporteissa arvostetaan meidän toimiamme, toimintaamme operaatiossa Euroopan unionin ulkopuolella. Tietystikin mehän teemme läheistä yhteistyötä Tuplaven kanssa. Ne ovat, he ovat paremmin edustettuna alueella kuin me. Ja on hyvä saada yhteistyö, yhteistyötä aikaiseksi ja operaatiot liikkeelle yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Pankki rahoittaa näitä operaatioita pääomamarkkinoiden kautta, mutta myöskin näiden reflow-välinen kautta me rahoitamme usein uusia operaatioita vanhoista operaatioista palautuvien mm-hmm. varojen avulla, joten tämä on oikein hyvä toimintamalli. Toivottavasti vastasin kysymyksiinne, kaikkiin kysymyksiinne. Um, Eiköhän äh, kaikki kysymykset ole kysytty, mitä kollegalla oli mielessä. Euroopan äh, komission äh, Maria Barbarossa äh, ilmoittautui äh, halukkaaksi kysyä jotakin. Ole, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa en sen kummemmin, muuta kuin haluaisin vain kiittää esityksestä ja alustuksesta. Se oli hyvin mielenkiintoinen minä edustan yksikköä, joka koordinoi eh, AKT-maiden eh, eh, näitä investointiinstrumenttien käyttöä EFKon kanssa. Me olemme aika tiivi, tiivisti olleet mukana näiden, näiden hankkeiden toteuttamisessa. Yksi kommentti meidän puoleltamme olisi kysyä tämän Impact-rahaston tarkoituksen Tarkoituksenahan on siis pyrkiä mahdollistamaan myöskin korkeariskisemmät investoinnit. AKT väline on jo väline, jolla, jolla, pitää, jolla voidaan näitä riskaabelempia investointeja toteuttaa. Tämä on aika hauras konteksti kaiken kaikkiaan, mihin nämä teidän rahat on tarkoitettu. Onko kysymyksessä vielä riski korkeariskisempien hankkeiden rahoituksesta kysymys? Ymmärtääkseni näin on. Ja sieltä vielä toinenkin kollega, olkaa, olkaa, olkaa hyvä. Tämä oli se, se, seuraavan, seuraavan kohtaan vasta. No niin, nimetkin menevät minulta sekaisin, pahoittelen sitä, mutta kun, kun kerran olette paikalla, niin hyvä, että käytätte, avaisitte suunnan ja kommentoitte tätä, tätäkin ulottuvuutta. Eli siis tärkeää, on, millä tavalla me kehitystä rahoitamme, millä tavalla pankin rooli on muuttunut ennen, yhä enemmän kohti mikrorahoitusta ja myöskin sitten sellaisiin maihin pyrkiminen jotka ovat yleisesti vaikeapäätyisiä ja hankalia. Kiitoksia kovasti, että tulitte, tulitte paikalle, herra varapääjohtaja, ja, ja, otitte, ja piditte mielenkiintoisen puheenvuoron. Niin varapääjohtaja toteaa, että eh, tuolla oven suulla on jaossa tällaisia esitteitä, esitteitä sitten eh, edelliseltä vuodelta. No niin, hyvä. Kiitoksia. Saatte varmastikin Ennen pitkää uudestaan kutsun tulla valiokuntamme puhumaan. Kiitoksia kovasti. Kiitokset teille. Uh, uh, thank you. We'll maybe see you again yeah, sometime. Thank you. Okay. Okay, colleagues, we can now move to item nine, which... Niin, nyt kohtaan yhdeksän tärkeä lainsäädäntökysymys koskien näistä selkkausalueelta peräisin olevista mineraaleista raaka-aineesta, tohtori Mukwege, äh, kun hän täällä kävi pitämässä äh, äh, puhumassa ähm, palkintoa vastaanottaessaan, Saara-palkintoa vastaanottaessaan hän myöskin näihin seikkoihin viittasi. Me olemme tässä vastuu valiokuntana tämä käsittelemme juontuu marraskuuhun ennen kuin meillä oli lausuntoa. Nyt, nyt meillä on lausunto EPP-ryhmän herra Ventan laatimana. Ventan jälkeen varoesittelijät ja sitten muut kollegat voitte esittää kysymyksiä. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. E, opini. Hyvät naiset ja herrat, minulle on ilo tänään esitellä teille lausuntoluonnos Euroopan unionin järjestelmästä konfliktialueelta ja Korkeariksen alueelta peräisin olevien tinan, tantaalin ja wolframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan vastuullisten tuojien omaehtoisen vakuutuksen perustavan unionin due diligence-järjestelmän perustamisesta. Kaikki kieliversiot ovat nyt saatavilla ja toivottavasti te olette ehtineet myös käydä nämä asiakirjat läpi. Olen useaan otteeseen tavannut kumppaneitamme ja eri osapuolia, jotka edustavat teollisuutta, komissiota ja myös tämän valiokunnan jäseniä. Minä täysin tuen tämän lainsäädäntöehdotuksen suurita tavoitetta, eli se, että rikottaisiin linkki konfliktien ja tiettyjen laittomien toimitusten osalta tässä on to, mahdollisuus siihen, että konfliktialueen mineraalit heikentävät osallistavan sosiaalistaloudelliseen kehitykseen, hyvän hallintoon, oikeusvaltion rakentamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen tähtääviä hallitusten hyviä pyrkimyksiä. Meidän ei pitäisi suhtautua liian tunnepitoisesti, kun keskustelemme tästä asiasta. Meidän täytyy toimia rationaalisemmin niin, että löydämme varmasti toimivia ratkaisuja afrikkalaisten maiden kannalta, mutta myös Euroopassa toimivien yritysten osalta. Kuten kenties olette huomanneetkin, minä puolan tällaista pakollista omaehtoista vakuutusta. Mutta valitettavasti kun joitakin mineraaleja on käytetty, ei ole mitään tapaa saada selville, mistä nämä raaka-aineet tulevat. Ja tämä sertifiointivelvoite tarkoittaisi kuitenkin pk-yrityksille erittäin raskasta byrokratista ja rahoituksellista taakkaa. Kun keskustellaan maantieteellisestä soveltamisalasta, niin meidän täytyy määritellä itse konfliktialueet. Minun mielestäni järkevä ratkaisu olisi se, että käytettäisiin OECDn ohjeita tässä. Määritelmän konfliktialueista löydämme OECDn asiakirjoista. Ja jos käytämme pelkästään maaluettelua, niin silloin vaarana on se, että nämä maat leimaantuvat. Ja sitä paitsi komission pitäisi sitten vielä päivittää tätä luetteloa. Eritoten jos otetaan huomioon se seikka, että jotkut maat, niissä on aivan jatkuva konfliktitilanne päällä. Ja jotkut Euroopan naapurustamaatkin voivat olla tässä luettelossa mukana. En ole täällä puhumassa Ukrainasta ja Venäjästä, mutta nämä ovat selviä tosiasioita. Jos nyt ymmärrämme, että tämä on uusi asetus, niin meidän täytyy varmistaa se, että voimme myös arvioida sen vaikutusta nyt kolmen vuoden päästä. Meidän täytyy siis varmistaa se, että me emme ylisäätele kuten tapahtui silloin, kun luotiin tämä luettelo, joka, jossa oli mukana enemmänkin kuin nämä kolme perusainetta. Tällä oli merkittäviä vaikutuksia Euroopan taloudelle, mutta myös kehittyvien maiden talouksille. Meidän täytyy muistaa se, että jokaista raaka-ainetta hyödynnetään omalla erityisellä tavalla ja niillä on oma maantieteellinen löydösalueensa. Yhdellä ainoalla asetuksella ei kaikkia mineraaleja voi hoitaa. Me voimme aloittaa nyt näistä aineista ja sitten siirtyä eteenpäin, kunhan on toteutettu vaikutusarviointi. Lopuksi haluaisin vielä kiittää kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat auttaneet minua tämän lausuntoluonnoksen laatimisessa, eritoten varjoesittelijöitä. Jos haluatte esittää tarkistuksia, niin toivon, että voimme sitten tästä takoa jonkinnäköisen konsensuksen ja saada hyvän lopullisen lausunnon. Inta, ja AFET öö, voivat olla mukana nyt tässä due diligence-prosessissa. Kiitos. Kiitos Venta, nyt varjoittelijat. Otetaan SND-ryhmän varjoittelijasta. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Ventaa hänen työstään tässä asiassa. On ollut lukuisia mielipiteitä, joita on ilmastu jo alusta alkaen. Ne ovat hieman eroavaisia erityisesti suhteessa tähän pakollisuus versus vapaaehtoisuus aspektiin, joka liittyy näihin asetuksiin. Siksi se, että herra Ventan kertomuksen mukaan pitää valita tämä pakollinen, pakollisuuslähestymistapa. Meistä se on hyvin myönteistä. Meistä on hyvä, että sen puolesta on argumentteja, jotka on nyt hyväksytty kaikkien toimesta – ja monet poliittiset ryhmät ovat ne hyväksyneet, varsinkin tässä valiokunnassa. Ja totta kai lähtökohta oli se, että saataisiin asetuksia, jotka tukisivat muita ö, aloitteita muissa Kiinassa ja USassa. Ja emme halunneet joutua vaikeaan asemaan, lievästi sanottuna. Ja meidät olisi ehkä voitu nähdä sitten muussa tapauksessa naurettavina, no ei naurettavina, mutta meitä ei otettaisi vakavasti, mutta nyt meillä on suositukset sille, että tämä pitäisi olla pakollista tämän toiminnan. Se on tärkeä ensiaskel. Mutta olen eri mieltä näistä päätelmistä kuin Venta siinä mielessä, että mitä tulee toimitusketjuun, niin soveltamisala, soveltamisala pitää tarkastella yritysten suhteen. Ei ainoastaan sitä, että mistä näitä mineraaleja tulee, vaan pitää katsoa koko toimitusketjua. Totta kai pitää ottaa huomioon vaikutukset pk yritykselle mutta pitää myös tunnustaa, että muillakin alueilla samantapaista sääntelyä on jo olemassa. Erityisesti jos ajatellaan muussa työsuojelua ja työterveyttä, jos ajatellaan muussa ilma-alusten, ilma-alusteollisuus, niin siellähän on jo olemassa paljon vaatimuksia jotka on ostettu komponenteille ja osille. Ja kyse on tärkeästä prosessista selvistä syistä. Emme ehdota niin pitkälle menemistä, mutta vertaus on kuitenkin osuva. Kun katsellaan toimitusketjuja tuolla lailla, niin se on jo peruskäytäntö OECD-maissa due diligence-menetelmien suhteen, joten mielestämme, mielestämme tätä soveltamisalaa kannattaisi laajentaa mitä tulee maantieteelliseen alaan, haluaisimme tarkastella myös, että sisällytettäisiin tulevat konfliktialueet. Tästä ei siis ole mitään valmista listaa vielä, mutta voisimme tunnustaa, että on alueita tällä hetkellä, jossa saattaisi tulevaisuudessa olla konflikteja, sillä on sellaisia alueita mahdollisesti, jotka pitäisi lisätä tulevaisuudessa, niin kuin Ventakin sanoi. Eli haluaisimme, että lista ei olisi tällainen vielä kattava, eli että ei olisi, olisi tällaista preskriptiivistä listaa, jotta sitä voidaan täydentää, että se olisi avoin lista, jotta maantieteellistä alaa voitaisiin tarvittaessa laajentaa. Ja mitä tulee mineraaliluetteloon, haluaisimme, että sitä laajennettaisiin – olemassa totta kai tiettyjä ongelmia, jotka liittyy eri mineraaleihin siihen, että joka, jokaisen mineraaliin liittyy omia hankaluuksia tähän jäljitettävyyteen liittyen, mutta jos ajatellaan, että miten toimitusketju voi tässä auttaa, niin asetus, asetuksessa voitaisiin laajentaa tuota listaa, mutta kaiken kaikkiaan tekemämme muutokset eivät ole niin suuria. Eli tämä askel, että se vietäisiin pakollisuuteen, olisi tärkeämpi. Näin ollen meillä olisi vankka pohja löytää sopimus. Mutta saamme varmasti kuulla lisää muilta ryhmiltä heidän kantojaan, mutta nyt on olemassa pitkälti konsensus tästä asiasta. Ja haluaisimme sitten vielä muiden olevan kanssamme samaa mieltä tästä, mutta tässä siis äsken mainitsin jo oman kantamme. Thank you, Mr. Downs. Kiitoksia, herra Downs. Äh, sitten edustaja Deva. Nähnytkään, että hänen poistui. Lola Sanchez, Kuesta, ole hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No, me kaikki tiedämme, että useiden vuosikymmenien ajan mineraalien ja muiden raaka-aineiden kaupankäynti on johtanut ennen kaikkea monien konfliktien rahoitukseen. Näin ei ollen EUn täytyy pakottaa yrityksensä luopumaan tällaisesta rahoituksesta ja ne täytyy pystyä toimimaan vastuullisesti. Komission ehdotus on siis hyvä, mutta meidän täytyy vielä laajentaa ja tehostaa sitä niin, että tämä lainsäädäntö olisi sitten todellista. Ja meidän eurooppalaisten kuluttajien täytyy yrittää olla millään tavalla vaikuttamatta konfliktien rahoitukseen, vaikka emme aina ole tietoisia tästä ongelmasta. Komissio tässä kiinnittää huomiota moniin eri asioihin. Mm-hmm. Meidän kannaltamme kaikista tärkein on yrityksille suuntautuva pakollisuus toimittaa asianmukaiset tiedot ja vakuutukset. Sitten puisteistot, puitteistot tässä yritysten toiminnalle, niitä täytyy laajentaa. Ja sitten tässä on mukana myös koko toimitusketju, raaka-aineiden louhiosta aina loppukäyttäjiin asti. Tässä täytyy olla mukana kaikki mineraalit, joiden hyödyntäminen saattaa antaa oman panoksensa konfliktien rahoitukselle. Ja meidän täytyy todellakin nyt tarttua tähän mahdollisuuteen, joka käsissämme on. Ja olisi tärkeää, että tässä lainsäädännössä olisi mukana myös erilaisia määräyksiä esimerkiksi erilaisista kilpailuista ja pk-yrityksistä sekä kehitystavoitteista. OECD on tässä varsin mm, kunnianhimoinen puitteisto. Yhdysvallat on ollut pioneeriasemassa tämän tyyppisen lainsäädännön osalta ja nyt Euroopan unionin täytyy ottaa askel kohti eturintamaa ja meidän täytyy ennen kaikkea saada johdonmukaista politiikkaa aikaiseksi. Tässäpä meidän ehdotuksemme. Kiitos. Thank you. Um, Kiitos. Sitten äh, vihreistä. Äh, Saa sen Kiitos puheenjohtaja Kiitoksia esittelijä, valmistelija Ventalle siitä, että on ottanut meidänkin ehdotuksemme mukaan. Ja että nämä perustelut ovat oikein hyvät siltä osin. Eli että on tarkoitus olla mieluumminkin, että vahingotettaisiin, niin tehtäisiin jotakin hyödyllistä näissä mm, tilanteissa ei ole tarkoitus äh, näillä hankkeilla äh, enempää vahinkoa tehdä kuin mitä tähän astikin on tehty. Äh, tietystikin on tarkoituksena nyt katkaista yhteys mineraalikaupan ja aseellisen selkkauksen välinen suhde ja yhteys, ja sitä kautta sitten saada tätä vitsausta kitketyksi. Tässä tuontitoimissa ei kuuluisi olla liikaa byrokratiaakaan, muussa tapauksessa siitä, siitä ei ole mitään hyötyä. Minusta on kuitenkin lyhyt, lyhyen, lyhytnäköinen ja turha vaatimus koska pitkällä aikavälillä kuitenkin raaka-aineita jalostettavia tuotteita tarvitaan teollisuuttamme silmällä pitäen, tarvitaan pitkä pitkän aikavälin hyvät suhteet niiden maiden kanssa, jotka, joissa nämä kaivokset näin arvokkainen mineraaleinen sijaitsevat. Minusta oli myöskin hyvä, että esit, valmistelija halusi ottaa mukaan tämän viestin yrityksille tästä seikasta, koska tähän käytetään nyt jonkinlaisena verukkeena näissä kesku, kesku, keskusteluissa, mitä nämä oheistoimet sitten on. Kukaan ei, aina sanotaan, että joo, kyllä ne huole, tulevat, mutta kukaan ei oikein tiedä, mikä niiden sisäis, sisältö oikeastaan on. Emme muussa tapauksessa kykene kehitys, kehitysmaissa kestävää kaivostoimintaa vallankaan konfliktialueella ikinä käyntiin saamaan, jos ei niissä olla tarkkoina. Äh, äh, hyvä, että, että pidätte pakollista järjestelyä parempana kuin vapaaehtoista. Joka tapauksessa teidänkin tavoin äh, meidän pitäisi laajentaa tätä katsantokantaamme, ei vain pelkästään näitä kolmea mineraalia tarkastella, valmistella lainsäädäntöä niin, että jatkossa sitten pystyisimme tuonnempana Äh, sisällyttämään myöskin muita raaka-aineita, muita mineraaleja tähän, tähän samaan järjestelyyn. Siltä osin olen tehnyt asiaan liittyviä muutosehdotuksiakin. <clears throat> Äh, äh, ei pelkästään, pelkästään sitten oteta näitä mineraaleja ja selostettuja mineraaleja mukaan, raaka mukaan, vaan myöskin sitten kulutus, kulutustavaroita, koska asiakas ei voi koskaan muuten olla varma, että tässä on oltu tarpeeksi huolellisia ja <clears throat> noudatettu kaikkia määräyksiä eikä mitään vahinkoa ole tapahtunut, koska koska useimmat eh, elektroniikkatavarat, mitä kaupan hyllyllä tuolla natkuu, eivät ole suinkaan Euroopasta lähtöisin. Ja sitten loppukommenttini vielä puheenjohtaja on se, että, <clears throat> että koko, eh, koko tämä eh, hanke nyt itse asiassa pureutuu näihin sulattamoihin sekä täällä että, että muualla lähtö maissa. Pitäisi kuitenkin ulottaa tämä tarkastelu huolellinen lähestymistapa alusta loppuun, latvasta puuhun ja toisinpäin ihan ostoskeskuksiin asti. Muussa tapauksessa me emme koskaan voi laki, lakiteitse määrätä mistään Euroopan ulkopuolisista sulatoista, että, että, että sieltä sitten pelkästään meille virtaisi, virtaisi selkkaudetonta materiaalia. Euroopan ulkopuoliset markkinat tehdään uskomattomat tähänkin asti, koska, koska me esimerkiksi tuomme Kiinasta kaikenlaista tavaraa sen kummemmin seulomatta. Eli tähän on, olemme tehneet, tähän nähden olemme tehneet erilaisia muutosehdotuksia, jotka sitten tätä komission ehdotusta terävöittävät. Tarkoituksenahan olisi kehityksen aikaansaaminen ja tämän linkin aseiden ja mineraalien välillä katkaiseminen. Ja myöskin se, että sitten kautta linjan näitä määräyksiä noudatettaisiin. Kiitoksia. Haluaako joku muu tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kannattaa puhua sen puolesta, työn puolesta, mitä esittelijä on tehnyt. Ja hän ei ehdota mitään valtavia muutoksia. Toisaalta hän siis ehdotti tätä pakollista menettelyä eikä vapaaehtoista, niin kuin komissiokin ehdotti. Mielestäni meidän pitäisi tarkastella myös lopputulemaa. Ei tule yllätyksenä kenellekään täällä. Ja Sargentini sanoikin jo, että valalla oleva kanta parlamentissa, ei välttämättä täällä valiokunnassa, on se, että tärkein prioriteetti on suojata EU-yritysten kilpailukykyä. Ja tämä on vain faktaa, tämä on tilanne. Toisaalta siihen liittyy myös argumentti, jota, jota ei voida jättää huomiota, joten lähestymistapa, jonka esittelijä on valinnut, on realistinen muutos voidaan saavuttaa tällä hetkellä näillä keinoilla, eli että käytetään tätä pakollista lähestymistapaa eikä vapaaehtoista, mutta että fokus pysyy sulattamoissa ja näissä kyseisissä mineraaleissa ja kullassa. Ja lopulta käydään komikantaneuvottelut ottaen huomioon komission ja neuvoston kannat, mutta riskinä on, että jos tämä menee vielä sen pidemmälle, että päädytään ilman asetusta kaiken kaikkiaan, mikä olisi paljon pahempi tilanne kuin se, että olisi realistinen lähestymistapa kuin minkä, mitä valmistelija jo ehdottaa. Joten tämä olisi myös rehellinen lähestymistapa meiltä, että sanotaan, että keskustelua on käynnissä myös meidän ryhmässämme tästä asiasta. Ja on sanoa, että valmistelija on ottanut rohkean, mutta myös pragmaattisen ja realistisen lähestymistavan käyttöönsä. Ja mielestäni tätä pitäisi tu- tukea, jos lopuksi halutaan sitten tarjota jotain muutakin kuin vain mukava lausunto, mutta myös sellainen, joka oikeasti vaikuttaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten äh, Shufflin, äh, Shufflin, mikä sen hyvin menee, vaikea nimi. miten sen sanotaan nyt oikeasti? Schöfflin. Okay. mutta tämä pilkullinen ö on hankala englannin puhujalla. No, kiitoksia kuitenkin puheenvuorosta. Kuuntelin tätä keskustelua korvat auki. Tämä keskustelu on hyvä ja lausunto on hyvä. Äh, kaikki ovat varmaan yhtä mieltä siitä, että, että pakollisen järjestelyn suuntaan on äh, syytä siirtyä. Äh, minulla on kyllä tietyt epäilyni. Toivottavasti yleisesti tätä hanketta tuen tai ajatusta tuen, mutta entäpä sitten, kun ajatellaan tästä asetuksen aiottuja tarkoitusperiä, tässä on lähdetään siitä liikkeelle, että, että jossain tuolla matkan varrella kenties 20 äh, äh, prosenttia, 25 prosenttia maailman BKT on laittomasti tuotettua ja on saatua. Ja sitten meidän äh, lakimme, säädöksemme saattavat sitten osoittautua ihan paitsi hyödyttämyksi myöskin sitten kääntyä itseään vastaan. Ajatellaan muutaman, muutaman vuoden sääntelyn toteuttaminen, sen valvominen voisi olla helpostikin toteutettavissa, ei siinä, ei siinä mitään. Mutta, mutta kuten varma, varma on, että häikäilemättömät kauppiaat ja välittäjät mm, eivät tuon taivallista piittaamaisista asetuksista, eh, missä vaiheessa sitten tulemme eh, siihen, niin kuin edustaja Saasensinkin totesi, tähän lopputuotteeseen. Me, sitä meidän eh, on syytä pitää silmällä. Tiedämme, että missä maissa näitä harvinaisia metalleja käytetään. Nämä tuotteet sitten päätyvät, tai nämä arakaaneet päätyvät sitten tähän tuotantoketjuun. Ja tupsahtavat sitten valmiina tuotteina tänne Eurooppaan. Kenenkään tietämättä, mistä nämä mineraalit loppujen lopuksi ovat äh, lähtöisin. Ja jos me sitten täällä Euroopassa toteamme, että tämä tietokone tai tämä kännykkä on, on tehty sitten niistä ja näistä aineista, jotka ovat laillisesti louhittuja esimerkiksi Eli tässä ollaan vähän tuulimyllyjä vastaan taistelemassa. Kiitoksia. Hyvä, että nyt näyttää olemaan yksimielisyys tämän järjestelyn pakollisuudesta. Vapaaehtoisuus ei varmaan tässä kantaisi hedelmää. Jotkut maat jäävät ulkopuolelle, jotkut tulevat mukaan ja sitten tilanne olisi hyvin epäselvä. Minusta kysymys siitä, että tästä tuotantoketjusta yleisesti ottaen on aika tärkeä OECD muistaakseni aikoo tästä asiasta pitää jonkinlaisen alustuksen huomenna iltapäivän. Eli siis jos ei koko tuotantoketjua kaikkia eri vaiheita oteta huomioon, niin ihmiset joutuvat sitten ikään kuin vaan olettamaan, mitä aiemmin mahdollisesti ketjun varrella on tapahtunut ja mitä ei. Tästähän on jo esimerkkejä, on koko tuotantoketjua sääntelevät hyvinkin tiukat säännöt. Euroopassa, Euroopassa yleensä näin, näin, näin tapahtuu. eivät siinä ole, kuluttaja meidän kaupoissa me on jo aika tottunut siihen, että tietää tarkkoin tuotteen alkuperän ja sen tuotantovaiheet. Ja komissio ja neuvosto ehkä ajat aleta. Minä aiona, aikoinaan ympäristövaliokunnasta käsittelin tätä tuotantoketjun seuraamista ja kirjanpito. Ah, esittelin. Ajattelin, että siinä ei tule yhtään mitään. Kaikki olivat ihan vastahankaisia, mutta kyllä sen puolentoista vuoden jankuttamisen jälkeen niin neuvostokin sen omakseen otti tämän asian. Ja meillä on hyviä voimakkaita viestejä, kantautuu korvimme Dennis McCraigilta, e- e- joka aikoo, aikoo, aikoo Ähm, äh, äh, tämän asian äh, tuoksi asettua. Kenties tänä päivänä asiat ovat erinäköiset kuin vaikka jo vain vuosi sitten. No, toivottavasti näitä asioita voidaan katsoa avoimin, avoimin silmin ja pyrkiä hyvin, hyvin rat, ratkaisuin esitteleen viitottavalla tavalla. Siis on tarkoituksena tietenkin saada lop, laittomuudet näissä maissa, niin kuin Saharov-palkinnon voittajalta kuulimme komissiosta kaksi trade eh, eh, ja prepko pääosastoilta. Eh, jakakaa puheenvuorot keskenään. olkaa hyvä. Ah, okay. uh... Kiitoksia. Minä olen Signe Katson ja olen johtajana kauppapääosastolla. Aloitan omalla puheenvuorollani. Haluaisin kiittää teitä kaikkia näistä kommenteista. Haluaisin keskittyä Mm, tärkeimpiin asioihin, joita mm, puheenvuorojen esittäjät toivat myös esille. Ensinnäkin haluaisin ennen kaikkea korostaa sitä, että komission ehdotus sinällään on kohdennettu oikeasuhtainen ja täydentävä ehdotus. Ensinnäkin se on kohdennettu, koska se tarttuu tuotantoketjun avainkohtiin. Esimerkiksi nämä sulattamot. Miksi, täällä kysyttiin, miksi nimettiin vain sulattamot. No, OECDn due diligence-järjestelmä, joka antoi meille inspiraatiota koko tälle ehdotukselle, ja tämähän on OECDn järjestelmän kanssa samoilla linjoilla. Ja tämä täytyy kattaa koko tuotantoketju, mutta kokemus on kuitenkin osoittanut, ja tämä on nähty myös US frank lainsäädännössäkin. Se on osoittanut, että on selvästi mahdotonta jäljittää mineraaleja tuotantoketjussa sulattamojen käsittelyn jälkeen. Eli kaikki ne downstream-yritykset, jotka ö, valvovat asiaa hyvin. Yrityksillä joillakinhan on erittäin laajat tuotanto, toimitusketjut. Mietitään vaikka lentokoneteollisuutta tai, tai autoteollisuutta. Ja tässä käännepisteenä ovat ennen kaikkea nämä sulattamot, ja tämän vuoksi meidän lähestymistamassamme on selkeästi keskitetty tähän. Ja halutaan myös mahdollistaa sen, No tärkeänä komponenttina tässä lähestymistavana vastassa on se, että luvan saaneiden tuojien täytyy toimittaa tiedot myös alemmalle toimitusketjun tasolla niin, että nämä voivat due diligence-velvoitteensa hoitaa. Tässähän on kannustimena myös julkiset hankinnat downstream-toimijoiden osalta. Sitten tämä suhteellinen lähestymistapa, oikeasuhtainen lähestymistapa ja miksi komissio on valinnut tämän vapaaehtoisen lähestymistavan. Yhtäältä tämä perustuu merkittäviin markkinavoimiin. Kuten tiedämme, yrityksillä on oma yritysvastuunsa. Tämän liittyy myös kuluttajakysyntään. Mutta samalla tämä järjestelmä, sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia konfliktialueelle – ja tämähän on seurausta Yhdysvaltojen Dodd-Frank-lainsäädännöstä. Meillä on tämä globaali lähestymistapa, niin kuin OECDllä, niin tämä tarkoittaa se, että nämä tällaiset haitalliset vaikutukset, kielteiset vaikutukset voivat sitten moninkertaistua moniin muihinkin alueisiin ja maihin. Samalla tämä myös Tällä pidetään kiinni Euroopan unionin kilpailukyvystä Kiinan ja muiden maiden edessä. Tässä on tällainen kolmen vuoden uudelleentarkastelulauseke lainsäädäntöluonnoksessa, ja tämä mahdollistaa sen, että asteittain voidaan sääntelypainetta lisätä, mutta ilman tällaista kielteistä shokkia tähän, joka saattaisi tapahtua, jos tämä järjestelmä olisi pakollinen. Nyt osoittaakseni vielä sen, miksi olemme sitä mieltä, että vapaaehtoinen järjestelmä on tehokas. Julkisissa kuulemisissa huomasimme sen, että downstream-yritykset ovat itse asiassa kiinnostuneita vastuullisista mineraalien hankkeista, ennen kaikkea kovan markkinapaineen takia. Mutta yrityksillä on kuitenkin vahvasti ongelmia koska tuotantoketjut ovat usein pitkiä ja läpinäkymättömiä. Annan teille luvun, joka osoittaa tätä. Tämä on vaatimaton tulos, joka on saavutettu ensimmäisen vuoden, ensimmäisen US Dot Frank Line täytäntöpanon aikana. Vain 1300 raporttia toimitettiin odotettujen 6000 sijaan, eli vain 20 prosenttia. Ja ne jotka toimittavat raportin suurin osa yrityksistä ei kyennyt tuotteidensa mineraalien alkuperää jäljentämään ja osoittamaan. Tämä osoittaa sen, että yritykset eivät tähän kykene. Ja tämän vuoksi avainasemassa on avoimuus sulattamotasolla. Myös kun tarkasteltiin yritysten toimia, eritoten sulattamojen toimia, niin niiden tulkinta on se, että vaikka tässä olisi edes vapaaehtoinen lähestymistapa, ne pitävät sitä pakollisena, koska muuten jos ne eivät ole luettelossa mukana, niin silloinhan nämä sulattavat menettävät markkinansa tuojat eivät ole kiinnostuneita käyttämään mineraaleja tai sellaisia ö, sulattamaan, jotka eivät ole luettelossa omana ö, raaka Ja tästä näkökulmasta katsottuna lähes vapaaehtoinen lähestymistapa on parempi kuin pakollinen lähestymistapa. sitten vielä eräs seikka, joka täytyy ottaa huomioon, eli se, että konfliktialueet ovat hyvin pieniä toimittajia maailman kannalta ja sen vuoksi kaupankäyjät helposti voivat levittäytyä muille alueille ja hakea sieltä raaka-aineensa. Ja kun meillä on tämä globaali maantieteellinen toiminta, toteutusalue, niin silloinhan yritykset vain tulevat välttämään niitä alueita, joissa on konflikteja ja etsivät resurssinsa rakainensa muualta. Aivan kuten on huomattu yhdysvaltalaisessa Todd frank lainsäädännössä Mutta jotta voitaisiin kasvattaa kapasiteettia, tämä on ihan viimeinen kohta puheenjohtaja, jotta voitaisiin lisätä kapasiteettia näiden maiden tasolla Rova Sargentini oli varsin oikeassa tässä. Meidän täytyy hyödyntää monenlaista eri politiikkaa, myös EU-kehityspolitiikkaa, kehitystoimia, jotta voitaisiin parantaa tätä maiden toimintakapasiteettia. Ja tässä komissio tässä komissiolla on omat sitoumuksensa. Tämähän on tuotu esille myös tiedonannossa – ja kaikki komission yksiköt toimivat tämän eteen niin, että ne toimet, joita on jo rahoitettu, saavat myös rahoitusnäkymissä lisärahoitusta. Mutta kenties nyt kollega toisesta, toisesta päätös, pääosastosta, joka tuli paikalle, hän voi vielä täydentää tätä vastausta. E Haluaisin tässä yhteydessä todeta, että että kaikki ovat puhuneet puolen minuutin puolentoista ajan, kun näistä olennaisista sisällöistä. komissio, komissio piti pitkän luennon faktoinen ja pu, totuuksineen ja puolitotuuksineen, joka, jota, jota me, sillä tavalla mm, meitä nyt liikuta, kun me tätä keskustelua edes itse asiassa tässä käy. Eh, eh, ihan eh, mielenkiintoista sinänsä, mutta en tämmöistä keskustelua halua käydä tässä, kun me haluamme vastaukset näihin juuri käsillä oleviin ongelmiin. Itse asiassa jos komissio jäsenten mielestä on, puhuu asiattomuuksia, niin, niin minun mielestäni jäsenet voivat tässä yhteydessä ihan argumentoida vastaan. Mutta, mutta voitte tietysti näitä seikkoja ottaa e- esille laajemminkin. Voitte haastaa tietysti komission missä vaiheessa hyvänsä tätä, näitä keskustelua täällä. Ei siinä mitään. Sieltä DEFCON edustaja, olkaa hyvä. Olimme nyt kuulleet, kuulimme jo laajan esityksen komission yleisnäkemyksistä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Olin vapaaehtoinen tulemaan vastaamaan kysymyksiin, mutta kollegani pyysi minut tänne, niin haluan vain tarkentaa, että työ liittyen näihin liitännäistoimenpiteisiin on jo käynnissä. Tämä on osa muun muassa kehitysapuvälinettä ja erovaista kehitysapurahastoa, mutta jos valiokunta haluaa lisää tietoa yksityiskohtaisesti, niin mielelläni voin täydentää sitten. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten herra Venta. E, Kiitos puheenjohtaja. Noin pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin yksittäin. Niin mä ensimmäiseksi haluaisin kiittää teitä huomautuksistanne Tulen keskittymään pääasiassa toimitusketjuun, mutta ensin toinen näkökulma. Ihmisoikeudet ja kehitysapu on, ovat asioita, joita käsittelemme täällä valiokunnassa. Aamulla saimme kuulla erään OECD-edustajan kantoja. Hän sanoi, että tietyissä Afrikan valtioissa – on huomattu ilmiö, johon liittyy sitä, että tiettyjä alueita, tietyillä alueilla köyhyys vähenee, mutta parantamisen varaa on tietenkin aina. Mutta ehkä tämä on ensimmäinen askel kohti juuri tuota tavoitetta, että löydetään hyviä ratkaisuja. Mitä tulee tuotantoketjun lopputuotteisiin. Olen melko samaa mieltä Sargentinin kanssa, mutta olemme samaa mieltä siitä, että lopputuotteessa niin mineraalien volyymi on niin pieni, että on vaikea saada tietää niiden tarkkaa alkuperää. Mutta jos ajatellaan suurempia koneita niin kuin lentokoneita, niin työ on suhteessa helpompaa, tämä jäljittämistyö. Mitä tulee maantieteelliseen alaan, joku täällä mainitsi sen. Ja on olemassa tietty tapa välttää se, että turvataan muihin lähteisiin ja että tuote päätyisi mustille, harmaille markkinoille. Puheenjohtaja puhui täällä metsäalasta ja kaikki ymmärsimme, että puiden leikkaaminen laittomasti sitä edelleen tapahtuu. Lisäksi haluaisin sanoa, että olen valmis hyväksymään kompromisseja, mutta tarkastus, uuden tarkastuslausekkeen myötä voisimme esitellä tai ottaa lisää tarkistuksia tähän mukaan. Tärkeää on myös, että tämä asetus pannaan täytäntöön. Ja meidän tulee salia itsellemme aikaa, jotta tarkistamaan, miten tämä luettelo voisi toimia. Olen myös samaa mieltä Sargentinin kanssa tässä kohtaa, mutta että ensimmäinen askel on jo otettu, joten meidän tulisi ehkä varmistaa, että käytetään rahakin sitten oikeassa paikassa. Meillä on kysymys äh, komissaari Militsalle joka liittyy näihin oheistoimintoihin, liitännästoimenpiteisiin. Varjoesittelijät allekirjoittivat tämän kirjeen ja odottelemme edelleen vastausta komission jäseneltä, mutta olen siis valmis kaikenlaiselle yhteistyölle. jotta voimme saavuttaa tasapainoisen lähestymistavan ja löytää kompromisseja, kun käydään läpi näitä uudelleentarkistuslausekkeita. Okay, thank you very much, Mr. Venter. Just... Kiitos, herra Venta. Muistuttaisin vielä käsittelyjärjestyksessä. Muutosten jättämisen takaraja on 29. tammikuuta puolilta päivin ja 20. Neljäs, Maa, helmikuuta on tarkoitus äänestää. Kiitoksia kaikille tästä. Palataan näihin muutosehdotuksiin sitten tuonempana. Joka myös sielläkin lämpimät kiitokset. Nyt sitten eteenpäin kohtaan 10. 2013 EUn vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Vastuuvaliokuntana tässä on tietysti ihmisoikeus valiokunta, Heidi Hautala on meidän esittelijämme tässä, ja muutosehdotuksia tähän on tehty. Tukku, puoli, puoli kuudelta on äänestys, äänestysaika. Tänään äänestämme sekä tästä mietinnöstä valitettavasti ennen, ennen joulua emme ehtineet näitä keskusteluja käydä. Eli nyt ne, jotka poistuvat salista, tehkööt sen rauhallisesti ja nätisti, ettei, ettei täällä turhaa häiriötä. Siellä takarivin taavit, voitteko olla hetken hiljaa? Niin. Hautalalle ensin puheenvuoro ja sen jälkeen varjoesittelylle. Heidi, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja mitä enemmän pohjaamme eh, kehitysapupolitiikkaamme, kehityspolitiikkaamme ihmisoikeuksille, eh, sitä enemmän meillä eh, kehitysvaliokuntana on sananvaltaa omissa valiokunnissamme näistä ihmisoikeuksista ja kehityksestä yhdessä. Ja sen vuoksi voimme todellakin kantaa kortamme kekoon Duo Afetin Droin ja Afetin varsinainen esittelijä, herra Pantseri, on varmaan tästä tietoinen, kun näitä muutosehdotuksia on tehty kollegojen eh, eh, toimesta. Tässä näyttäisi olevan viesti EUlle, komissiolle, Europeidille, eh, ulkosuhdepalvelulle näin poispäin. Tämä ei ole tällainen mikään globaali toimintaohjelma suinkaan, vaan pikemminkin viesti Tästä voisi kokonaan tätä maailman ja sylävempää otetta oli sitten tässä 2015 toimintasuunnitelmassa enemmänkin. Mielipideeroja ei meillä juurikaan ole. Se kuvastuu tästä lopputuloksesta, jossa saatiin aika monta kompromissia sorvatuksi näistä muutosehdotuksista. Se täytyy todeta, että, että jatkossakin pitää E, e, e, keskustella näistä sitovista sosiaalilausukkeista kauppasopimuksissa yleisistä sitovista määräyksistä näissä erilaisissa sopimuksissa, liiketaloudellisissa, kaupallisissa ja muissa. Siinä ollaan vähän kahta, kaksi liikisyyttä vielä. Samo, sama, sitten myöskin tietenkin vaikeuksia tulee tyttöjen ja naisten lisääntymisoikeuksiin ja niihin suhtautumiseen Muuten olimme hyvinkin yksimielisiä siitä, että kaikissa, kaikissa sopimuksissa, kehitys ja muissa sopimuksissa on ihmisoikeudet otettava ja asetettava etusijalle. Sitten oli, oli tukku muutosetuksia, jotka olivat vähän pidemmälle meneviä kuin nämä varsinaiset oma, omat suuntaviivani, että EU ei välttämättä toimi johdonmukaisesti tämän politiikan kehittämisessä ja kehittäjänä ja pyrkisi tätä universaaliksi, globaaliksi eh, johtolangaksi tähdeksi saada. Täytyy nyt todeta, että tässä mitä imperialista politiikkaa olla tekemässä suinkaan, vaikka jotkut niin tätä, tässä olivat aistivinaan. Me pyrimme vain, vain käytännössä toteuttamaan sitä, mitä kehitysyhteistyön puitteissa tapahtuu. Ei, ei sitten joudu ole toimimaan kaupallisen kauppapolitiikan, maatalouspolitiikan tai jonkin muun ehdoilla Tarkoituksena tässä ei ole niinkään mm, mm, pidempään keskustella näistä muutosehdotuksista, pikemminkin kompromissista kaksi. Ehkä voisin sanoa jotakin, kun nyt olen näiden kanssa keskustelleet, jotka tämän muutosehdotuksen viisi edes Himenesin ja kumppaneiden kanssa keskustellut. Sovimme heidän vaatimuksestaan, että että vaikka kompromissi kaksi hyväksyttäisiin, voitaisiin silti äänestää viitosesta. Voin vain todeta, että tämä ensimmäinen osa, jossa on kysymys näistä, näistä sukupuoli- ja lisääntymisoikeuksista, siihen en voi taipua. Mutta, mutta tämä kakko, jälkimmäinen osa on ihan, ihan linjassa sanotun kanssa. Ja muilta osin Pitääkö meidän todella odottaa 17.30 vai voisimmeko jo tässä reippaasti äänestää? Pitääkö meidän odottaa 17.30? Puheenjohtaja toteaa, että valitettavasti, valitettavasti näin. No, puhutaan, puhutaan tämä väliaika sitten. Esityslistalla seisoo 17.30, sitä ei valitettavasti voi muuttaa. No. On, onhan täällä puheenvuoropyyntöjä kyllä tässä tämä aika täyttyy. Voimme pitää kahvitauon tässä välissä ja käydä palata äänestämään sitten puol, kuusi kuudelta. Sieltä sen ensimmäinen puhuja, olkaa. Kiitoksia. Minä tässä puhun varjoesittelijämme nimissä. Hän haluaisi kiittää, kiittää ensinnäkin rouva Hautalaa tästä lausunnosta. Tässä missä halutaan nähdä ihmisoikeuksien joukossa myös taloudelliset, kulttuurilliset, sosiaaliset oikeudet. Me uskomme tarvetta korostaa sosiaalisia ja tasa-arvokysymyksiä EUn ulkoisissa suhteissa. Tämän lisäksi tuemme tarvetta hyväksyä kansainvälisen oikeudellisesti sitovan sopimuksen yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista. Sitten lopuksi avainroolissa on se, että EU päättää avainkysymyksistä, jotka liittyvät kriisien ja muiden vastaavien tapahtumien jälkihoitoon, niin että niissä myös otetaan vahvasti huomioon kehityksen osalla myös ihmisoikeudet. Muut varoesittelijät eivät ole paikalla. Herra Siro. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Heidiä hänen työstään, kun hän on laatinut tämän lausunnon. Varjoittelemme ei valitettavasti päässyt paikalle, joten en puhu hänen puolestaan, mutta muutama huomautus minusta, niin kuin esittelemme on sanonut, valmistelija on sanonut, niin aihe, jota tarkastelemme hyvin läheisesti, on se, että ihmisoikeudet saadaan perustaksi työlemme uudessa globaalin kehityksen puitekehyksessä, ja se saa tämän lausunnon yhä tärkeämpään valon. Heidi oikeutetustikin puhui siitä, että mikä on tilanne tällä hetkellä, mitä tulee eri ryhmien kantoihin. Meidän kantamme ovat sellaiset, että me totta kai mielellämme tuemme lausuntoa. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että mitä tulee ihmisoikeuksiin, niin ne johtuvat perusoikeuksista, joka on oikeus elämään, joten tätä haluaisimme korostaa. Käytämme samaa mallia, joka on EUn perusoikeuksien kirjassa. Samaa kaavaa siis kuin siinä. Totta kai kyseessä on parlamentaarista menettelystä, jossa enemmistö päättää, mutta EPPn puolesta olisin sanoa, että kun me puhumme ihmisoikeuksista, ei voida jättää huomioon kaikkein tärkeimpiä oikeuksia. Thank you very much. Ah. Kiitoksia kovasti. Ole hyvä, saa puheenvuoro. Haluaisin tukea sitä, mitä Edelleen juuri sanoin. point. Lyhyestä virsi kaunis. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Onko komissiosta joku paikalla? Ei halua käyttää puheenvuoroa. Sieltäkään ei. No hyvä. niin onko mitään kommentteja tähän jatkoon? No, myös hyvin lyhykäisesti. Ensin sct herra tässä keskustelussa ja myös viime kerralla kun keskustelimme niin komissiota kuultua, niin tein hienoisen muutoksen tekstiin oman tarkistukseni kautta ja en puhu enää yhdestä oikeudellisesta välineestä, vaan oikeudellisesti sitovista välineistä – kun puhuimme John Rackin kanssa, YK on ihmisoikeusraportoijan kanssa, hän oli täällä pari kuukautta sitten epävirallisella käynnillä, niin hän toi esille se, että kaikista tärkeintä tällä hetkellä, ja tämähän tuli EPPn tarkistuksessa esille, on se, että meidän pitäisi rohkaista ja vaatia sitä, jäsenvaltioiden pitäisi luoda omat kansalliset toimintasuunnitelmansa YK on suuntaviivoihin ihmisoikeuksista ja yrityselämästä. No toivottavasti en häntä väärin sitaaraa, mutta hän sanoi, että tarvitaan hyvin erityisiä, spesifejä, sektoriaalisia, oikeudellisesti sitovia välineitä. No en mennyt takaisin tähän konflikti, konfliktiiviseen keskusteluun, mutta tein siis tämän hienoisen muutoksen tekstin. Herra Steer, minun täytyy sanoa, että kaikella kunnioituksella vakaumustani kohtaan, kun perusoikeuskirja – sitä luonnosteltiin ja se hyväksyttiin, olen sataprosenttisen varma siitä, että tehtiin hyvin selväksi se, että si- siinä ei suoraan puututtu aborttikysymykseen. Me voimme kyllä jatkaa keskustelua tästä, mutta haluaisin myös tuoda sen esille, että toivoisin, että valiokunta voisi itse asiassa joskus käydä asianmukaisen keskustelun perhesuunnittelu kysymyksistä abortista, koska nyt selkeästi huomataan, että kehitysmaiden ö, ö, sala-aborttikysymystä täytyy ö, käsitellä hyvin selkeästi. Joissakin maissa abortin saa vain, jos na, nainen on, tai ei, ei saa aborttia, vaikka nainen olisi raskattu tai hän, hän olisi suuressa terveydellisessä vaarassa – ja niissä tehdään laittomia abortteja. Tämä on hankala keskustelu, tässä on eettinen ulottuvuus, mutta myös pragmaattinen ulottuvuus. Ja toivoisin, hyvä puheenjohtaja, että joskus voisimme yrittää todella yhdessä keskustella tästä asiasta, käsitellä sitä ja nähdä, mikä tilanne nyt on, koska se on valtaisa kysymys globaalissa kehityspolitiikassa ja sehän liittyy myös muihin oikeuksiin, joita naisille ja tytöillä pitäisi olla have a discussion with the other groups. And... Muidenkin äh, ryhmien kanssa pitää tästä keskustella. Ähm, äh, minun maassani ennen kuin, ennen kuin nämä, äh, nämä laillistettiin, niin oli näitä laittomia abortteja, mutta myöskin laillistamisen jälkeen toki. Sitä edelleenkin niitä tehdään salamyhkäisesti. Ehkä tässä tarvitaan joku eri foorumi. Tämä on niin henkilökohtainen asia monillekin jos haluatte virallisesti ehdottaa. No muita puheenvuoropyyntöjä ei meillä nyt ole pahoillani, koska lupasin, että äänestykset ovat kello 17.30. Pidetään taukoa siihen mennessä. Kiitoksia. Palataan 35 minuutin kuluttua saliin. Okay, colleagues. I hope everyone's got their voting card. Hyvä kollegat, kaikilla, kaikilla varmaan ovat äänestyskortit tanassa. Testa, testaan. Nyt nämä, nämä äänestystulokset kirjataan pöytäkirjoinkin nykyään, kuten tiedätte ehkä. Eli ää, äh, ää, äh, äh, jotka haluavat teetä ja kahvia kokouksiin, äänestävät, se on aiheena puolesta äänet ja ylipäänsä mahdolliset äh, äänet, mitä annetaan. Siis tässä nyt äh, testataan teknologiaa, ei tässä oikeasti kahvia ja teetä ole luossa. Olkaa hyvä, äänestäkää kyllä, ei tai ei ole väliä. Kortit koloon, kaikki ääni oikeutet, äänestäkää jotain nyt. Öö, no niin. Äänestys päättyy. Ahaa, Joo, se, selvästi halutaan palauttaa kahvia tarjelu tänne. Lähdetään äänestämään Heidi Hautalan ihmisoikeus kertomuksesta, siis kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. sen muutamat sit, muut sitten raukeavat. Mennään kompromissi kakkoseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytyssäkin selvin numeroin. Sitten äh, kaksi muu, kaikki muut kompromissi kahden alla olevat äh, raukeavat, mutta äh, kuten todettu, lisäyksenä äänestämme muutosehdotuksen viisi jälkimmäisestä osasta herran Venton muutosehdotuksen eh, Jimenez-Barrio ja Venta. Eli tämä kakkososa lisäyksenä. Eli sen jälkimmäisen osan puolesta äänet. Puolesta siis vastaan tyhjiä hyväksytty. eteenpäin numero seitsemän. Muutosehdotus seitsemän. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Halutaan tarkistaa. Jälkimmäinen osa muutosehdotus seitsemän äänestys alkaa. Everybody voted. Äänestys päättyy. Hylätty äänen 13.9. Kaksi tyhjää. Ja kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen raukeaa. Muutosehdotus 11 puolesta. Puolesta äänet numero 11 vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin varmuuden välttämiseksi. ensi alkaa. Ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy hylätty. Kolmetoista sitten puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Muutosesitys 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 21 äänestys alkaa. Se kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 14, 11 rau, öö, hylättiin. Hylätty siis ei raukea, hylätty. Yeah, we're going to vote amendment 23. Kaksi, numerosta 23 äänestämme puolesta äänestä. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin koneelta. Äänestys numerosta 23 alkaa. Mutta kaikki tänne äänensä. Äänestys päättyy. Meillä on yksi äh, kansanpuolueellinen liikaa ryhmä. Kiitoksia. Hyvä. Nyt on oikein Hyvä, hyväksytty 14.10. Ja su, suullinen muutosehdotus numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta äänet tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. äänitys 27 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Suullinen muutosehdotus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äh, suullinen muutosehdotus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29, 29 äh, siis vuorossa. Pesaril Barrio, muutosetus. 29 äh, puolesta vastaan tyhjä. Taisi kaatua, mutta tarkistamme. Äänestysnumerosta 29 alkaa. Ja päättyy. Ja kaatui kuitenkin, mutta ei kovinkaan selvästi. Numero 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Numerosta 30 alkaa. Äänestys päättyy ja ra- eh, hylätty tasa tulos. Numero 31 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää Petrin väriä. Petrin. No tässä, että saitte yhdellä. No niin, nyt sitten loppuäänestys, loppuäänestys koneelta. Äänestys alkaa. Ovat kaikki antaneet äänensä. Nämä kirjataan nyt sitten pöytäkirjaan, kuten muistat, äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 21 puolesta, yksi vastaan ja kolme tyhjää. Onnittelut edustaja Hautalalle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 seuraavaan AKT ja EUn yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta. Herra Siltä tässä on useita tarkistuksia, ei kompromisseja tällä kertaa. Ensimmäinen tarkistus, tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siis hylätty ei, ei raukea. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 18. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Se raukeaa. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan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 vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 30. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta, vastaan, tyhjää, Aika tiukka tulos. Äänestys alkaa koneellisesti tarkistuksesta 33. Päättyy. Ja tämä hylättiin. Tarkistus 34. Puolesta. Ja 35 saman syssyyn. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36. Puolesta. Ja vastaan. Tiukka tulos taas äänestetään tästä koneellisesti. Tarkistus 36 äänestys alkaa. Päättyy. Ja tämä hylättiin. Tarkistus 37. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tämä pitäneet myös tarkistaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 41. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tämä hyväksyttiin. 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä toinen osa pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Avaan äänestyksen tarkistuksesta neljä koneellisesti, koska oli niin paljon tyhjiä ääniä tässä. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa ja päättyy. Ja tämä hylättiin. Tarkistus viisi Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kuutonen puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Avaan äänestyksen tarkistuksesta 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä hyväksyttiin. Tiukasti. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja seuraavaksi mietintö luonnos, äänestys, loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksenä. mietinnöistä, jotka... Ah, kaikista mietinnöistä. Ei lausunnoista, mutta mietinnöistä on nimenhuutoäänestys. Joten avaan äänestyksen mietinnöstä näin muutettuna koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Ja tämä hyväksyttiin 21 puolesta kaksi vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijä Göringsille joka ei ole paikalla. Seuraavaksi vastuuvapausmietintö. Tässä näitä on kaksi. Ensimmäinen yleisestä talousarviosta Euroopan komission osalta ja toinen on sitten EDFstä, mutta ensin Euroopan komissiosta. Ja pelkäänpä viimeisen mietinnön ongelmassa on ollut tekninen ongelma, ei saatukaan nimenhuutoäänestystä, joten palaamme vielä tuohon parlamentaariseen yhteiskokoukseen. Ja nimenhuutoäänestys, loppuäänestys ei toiminut, joten se täytyy toistaa. Eli mietintöluonnos näin muutettuna äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Menikö tämä nyt hyvin? Hyvä. Kiitokset teille kaikille. Nyt meillä on teknisesti tässä nimenhuutoäänestys oikein hoidettu. Eli seuraavaksi nämä lausunnot. Vastuuvapaudesta komission budjetti. Tämä on tämä ensimmäinen äänestys ja tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus viisi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä näytti hyväksyltä. hyväksytyltä. Kyllä 14.10. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Sama enemmistö näyttäisi olevan, vaan haluatteko tarkistettavan? Sama enemmistö, kyllä. Tarkistus seitsemän. Hyvä. Siis tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten lausuntoluonnos näin muutettuna koneellisesti. Kyllä. Äänestys alkaa lausunnosta näin muutettuna. Äänestys päättyy. hyväksyttiin 23.2. Kiitokset. Ja seuraavaksi viimeinen tämän päivän äänestys, vastuuvapaus 2013, 7, 8 ja 9 Euroopan kehitysrahasto. Vain kolme tarkistusta nämä pitäisi ottaa nopeasti. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 2 puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Lausunto luonnos näin muutettuna Kone äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.1. Kiitokset. Ja kiitokset kaikille. Näin pääsimme tämän päiväisen kokouksemme esityslistan loppuun. Huomenna jatkamme kello yhdeksältä täällä tässä salissa. Meillä on vielä pari kohtaa silloin esityslästä. Aloit, lopetimme tänään aikaisin. Hyvää illan jatkoa kaikille.